ja vaihdosta voidaan antaa seuraamukseksi sakkona. Ja se, mitä aikaisemmin komissio ehdotti tässä, että irtisanomisoikeutta heikennettäisiin, tämä pystymme estämään. Ja monia muitakin toimenpiteitä saimme laitoksi tänne mustalle listalle tässä ehdotuksessa. Ja tätä ei kaikki luettele, koska tämä minun loppuu aika kohta, mutta yksi asia pitääkin mainita vielä, että emme onnistuneet laittamaan tänne mustalla listalla näitä laadutaan eroavia tuotteita, joita on eri valtioissa olemassa, koska jäsenvaltiot kieltäytyvät tästä. Ja nyt ei tämän takia pidä heittää kaikkia roskiin. Minun ryhmäni kuitenkin ehdottaa, että tuetaan tätä pakettia. Ja sitten tämä tarkastelulauseke saatiin tähän mukaan. Sitten seuraavalla vaalikaudella voitaisiin sitä sitten käyttää hyväkseen sen tuomaa apua, että ne oikeudet, joita ei tässä saatu aikaan, niin voidaan saada myöskin ne oikeudet sitten aikaansaroksi laadutaan eroavien tuotteen osalta kuluttajille, koska me hyväksytään kahden eri laadun tuotteita. Ja me Sosiaalidemokraatteina jatkossakin työstämme tätä ja taistelemme sen puolesta, että tämä erottelu poistetaan, koska tämä ei ole hyväksyttävää. Mutta kuitenkin huomenna tulemme tukemaan aikaansaatua kompromissia. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi EKRn puolesta Skripek, olkaa hyvä, minuutti. Pre našu generáciu, pre moju pre... Herra puheenjohtaja, oman sukupolveni edustajille rautaisen esiripun kaatuminen oli keskeinen symboli. Meidän lapsillemme tämä symboli tulee olemaan tämä esillä oleva asiakokonaisuus, eri kahtalaisten tuo, laadun tuotteiden järjestelmä poistuu. Kalkkiviiva hämöttää Euroopan komissio kylläkin otti asian käsittelyyn vasta siinä vaiheessa, kun Juncker totesi, ettei kalapuikkoihin pitäisi laittaa vähemmän kalaa eikä kaakauhun vähempää kaakauta. Mutta kiitos kuuluu aktiivisille kansalaisille, jotka ovat osoittaneet, että suuryritykset ovat valehdelleet menestyksekkäästi, mutta elintarvikkeet on yksi osa-alue. Meidän täytyy tutkia maataloustukiaisia ja monia muitakin kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi Alden puolesta Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Muutama vuosi sitten ost- varasin äh, hienossa hotellissa erittäin halvan huoneen. Siellä oli hieno näkymä, siellä oli erinomaiset huonekalut, se oli aivan uskomatonta ollakseen totta. Ja itse asiassa kun tulin sinne, se itse asiassa ei ollut suorastaan hotelli alkuunkaan, vaan se oli autotalli, joka oli ö, muutettu hotellihuoneeksi, jossa minun piti majailla. Ja tämän lainsäädännön tarkoituksena on juuri tällaiset skenaariot tulevaisuudessa estää, koska hyvin monet kuluttajat Euroopassa joka päivä joutuvat tähän tilanteeseen. Tämä ehdotus itse asiassa ö, on kuluttajien voitto, koska siinä nimenomaan on peruuttamisoikeus esitettynä. Se olisi minun tapauksessani ollut erinomainen ja käyttökelpoinen. Tässä on myös järkevät ratkaisuvaihtoehdot ristiriitatilanteisiin ja laatueroasioihin. Tämä on erittäin vaikea asia, mutta on erittäin hyvä, että se on nyt tekstissä ja itse asiassa on eh, näille eh, lepsusti toimiville yrittäjille eh, mahdottomammaksi näitä huijaustuotteita luoda. Ja sama koskee myös tätä ranking-järjestelmää ja näin nämä valearviot eivät enää pääse verkkosivuille ja näin tuo ällistyttävä näkymä jää enää ällistyttäväksi ja minä toivon, että tässä ei enää nyt lähetettäisi tätä valiokuntaan laatuero ongelman vuoksi. Kiitos tästä. Ja seuraavaksi Guen puolesta Shirdevan minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Hyvä, että EU tekee standardeja kuluttajasuojan osalta yhtenäiseksi Ja hyvä, että parlamentti täällä kansan edustajina myöskin puolustaa tästä, tätä irtisanomisoikeutta komissio alkuperäistä ehdotusta vastaan. No tämä New Deal kuluttajille, tässä on yksi asia, nimittäin laadultaan erovat tuotteet asia. Jos joku henkilö vaikka Saksasta menee vaikka Puolaan sitten lomalle lapsineen ja haluaa ostaa sieltä lempikeksejä, niin kyllä niiden pitäisi olla yhtä paljon put- voita näissä kekseissä kun, kun samalla merkillä on sitten Saksassakin näissä kekseissä. Mutta näin ei tällä hetkellä ole. Tässä maksimoidaan voittoa tiettyjen yritysten taholta Euroopassa ja varsinkin Itä-Euroopassa tehdään itä-eurooppaista kuluttajista kakkosluokan kuluttajia. Nyt on aika lopettaa tämä liiketoiminta solidaarisen Euroopan nimissä. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi vihreiden puolesta Reda, olkaa. Despite... Kiitoksia. Vaikka avoimuuteen ja oikeuksiin liittyviä määräyksiä on olemassa, niin silti tästä lainsäädäntötekstistä puuttuu tärkeä seikka, eli kahtalaisen laadun tuotteiden kielto. On valitettava, että Euroopan parlamentti on maantieteellisten rajojen osalta eri puolilla Länsimaat niin sanotusti sanovat, että tämä ei ole riittävän hyvä, vaikka luovuttiinkin kahtalaisen laadun tuotevaatimuksesta. Ja toiset taas vaativat parempaa sopimusta. Vihreät pitävät tätä sellaisena asiana, että kaikkia tulee käsitellä samanarvoisina. Siitähän EUn kansalaisuudessa on kyse. Ketään ei syrjitä asuinpaikan takia. Ja tästäpä syystä toivoisimmekin, että paneudutaan asiaan kunnolla, emmekä hyväksyisi sellaista kolmikantaa sopimusta, joka on hätiköiden kasattu, varsinkin kun emme ole voineet saada läpi vaatimustamme kieltää kahtalaisen laadun tuotteet. Kiitokset. Kiitokset. Näin jatkamme eteenpäin. Guoga, puolitoista minuuttia. Rapporteur, it's, it's an eventful day that we... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Me emme pääse syrjimättömään lopputulokseen. Viikko toisensa jälkeen syrjitään vielä viime viikolla liikkuvuuspaketissa kävi näin ja nyt me haluamme syrjiä ihmisiä toisen luokan tuotteilla. Me annamme tuot, toisen luokan tuotteita kuluttajille, koska me syrjimme heitä haluammeko me reilun Euroopan kaikkien kannalta saman laadun kaikille kaikissa tuotteissa? Kyllä, näin haluamme, joten meidän ei tule luovuttaa. Meidän täytyy taistella edelleenkin ja voittaa, jotta meillä kaikilla olisi reilu Eurooppa. Sitä me pyydämme. Tasa-arvoisia oikeuksia, tasa-arvoista Eurooppaa, jossa kaikki voivat voittaa. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Senalova minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä kompromissi toteaa, että näin voidaan parantaa kuluttajien asemaa. Ja jos emme hyväksy tätä, niin silloin kuluttajien pitää odottaa vielä vuosi. No tämäkin on kaksi naista moralismia, jos toisaalta Toisten tilanne on parempi kuin toisten, jotka ovat sitten kakkosluokan kansalaisia. Tämän takia en, en tukenut tätä että mä laitoin sen tarkistuksen mukaan, joka veisi takaisin neuvottelupöydän ääreen. Me emme halua poistua pöydän äärestä niin kauan, kunnes meillä on kädessämme teksti, jonka kanssa voimme puhtaalla omalla tunnolla mennä kansalaisten eteen ja todeta, että, että meillä on nämä laadutaan erovat tuotteet poistettu. Tämähän on epäreilua kilpailua, jos joku myy kahden laadun tuotteita. Hyvät bisneskollegat, muuttakaa mieltänne. Mehän me olemme tästä jo puhuneet. Me kaikki halusimme ensin kieltää tämän laadultaan eroavat tuotteet, koska meillä on vain yksi EU-alue. Kiitokset seuraavaksi olkaa hyvä. Na tomto našem posledním zasedání... Kiitoksia. Nyt tämä kausi on päättymäisillään ja jos voimme päästä eroon kahtalaisen laadun tuotteista, niin se olisi tietenkin hieno asia. Sekin tasavallan edustajana tämä tulos on mielestäni pettymys. Ei tässä kannata etsiä syyllistä, kuka voitti, kuka hävisi. Olisi kaivattu painostusta jäsenvaltioiden puolelta tai muualta, mutta me tiedämme, ketkä ovat hävinneet. Kuluttajat, itä-eurooppalainen asiakas. Tämä teksti on vesitetty versio. Me emme voi taistella niitä vastaan, jotka meitä kampittavat ja tuottavat meille roskatuotteita. Tämän tekstin avulla halutaan ratkaista ongelmia, mutta poikkeusluettelo on pitkä kuin nälkävuosi, joten me emme saa kaipaamamme suojaa. Valmistajilla on mahdollisuus uudemman kerran kauppaa mata kahtalaisen laadun tuotteitaan, esimerkiksi vedoten erilaisiin makutottumuksiin, joten toivoisin, että tuette meidän tarkistuksiamme, jotta tällaisista käytänteistä eli kahden luokan kuluttajista päästään eroon. Kiitos. Niin, teille olisi sininen kortti. Hyväksyttekö sen, Sharansova? Olkaa hyvä. Děkuji za eh, udělení slova. Já jsem nakonec dala tuto... Niin. Minä esitin tämän kysymyksen sen takia, koska haluaisin esittää kollegalle kysymyksen tästä aiheesta. Ettekö ole mieltä käyttää vähän voimakkaita sanoja? Tehän tiedätte kyllä monta vuotta, me olemme täällä parlamentissa puhuneet siitä, että kahdenlaisen laadun tuotteet ovat epäreilua kilpailua. Ja tämä komission jäsen, ja tämä komissio oli juuri se, joka sai tämän asian esille. Ei, mutta Juncker ei tehnyt, vaan vain nämä MEPit täällä saimme aikaiseksi tämän asian esille ottamisen. You have... Kiitokset. Teillä oli 30 sekuntia, tämä riittää. Nyt vastaus 30 sekuntia. Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem zklamaná. Niin hyvä kollega, kuten jo sanoin, minä olen pettynyt tähän tulokseen. On totta, että tämä parlamentti on vuosien ajan taistellut sen eteen, että laatuerot saataisiin kurottua umpeen niin, että ei olisi kahden luokan kuluttajia. Mutta tämä teksti ei ole parlamentin eikä minun parlamentaarisen valiokuntani tulo, työn tulosta ja olen siksi pettynyt. Kiitos. Kiitos kiitokset tästä. Ja Konechna, olkaa hyvä. Pani ja kollegove. Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Reilu vuosi sitten komissio lupasi meille, että kahtalaisen laadun tuotteista päästään eroon eurooppalaisilla markkinoilla. Ja jos katsotaan pöydällä olevaa tekstiä, niin se osoittaa, että tilanne on päinvastainen edes vähimmäisvaatimukset koskien eroavia koostum, eroavista koostumuksista ei ole huomioitu. Vasta kolmikantan neuvotteluiden jälkeen tilanne muuttui ja jos katsotaan nykyehdotusta, jos se menee tällaisenaan läpi, niin tästä kyllä eivät kansalaiset pidä. Tässä on velvoitteita, joista emme pidä, mutta toisaalta länsimaat – tulevat kaatamaan roskansa meidän markkinoille. Eli se tarkoittaa sitä, että kansallista lainsäädäntöä täytyy hyödyntää tilanteen korjaamiseksi. Ja jos se on ristiriidassa unionin kanssa la, lainsäädännön kanssa, niin sille ei voi mitään. Minä toivon, että me saisimme aikaiseksi sen alkuperäisen kompromissin. Jos tässä nyt viivästystä syntyy, niin sillä nyt ei ole niin suurta merkitystä, sillä me voimme sanoa kaikille kansalaisille, että olette samanarvoisia, ja siitä tässä tarkistuksessa on kyse. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Suitsa, olkaa hyvä. direktiivi o pravilima Euroopan unije o zaštiti potrošača uključena i tema dvostruke... Kiitoksia, kun kyse on tästä direktiivistä, niin tässähän ovat nämä laadultaan eroavat tuotteet. Ja monet kysymykset esittiinkin tästä jo komissiolle, että tämä on syrjintää, tämä kahden laadun tuotteiden tarjoaminen. Ja komission vastaus minulle oli se, että tämä johtuu kuluttajien erilaisista makutottumuksista. Minua tuki 44 meppiä täällä. Ja otin yhteyttä myöskin Marian Tysonia ja ehdotin myöskin, että yhteisön lainsäädäntö voitaisiin ottaa tässä avuksi, jotta voitaisiin tällä syrjintä lopettaa. Sitten tästä käytiin keskustelua täysistunnossa yhdessä minun kollegani Soituravan kanssa. Ja jos puhuttiin Saksan, Kroatia ja Tsekin tuotteiden makueroista. Ja Juncker erotti uutta diiliä ja hän sitten teki tämän erotuksen. Parlamentin kanta on selkeä. Me olemme osoittaneet tämän jo syyskuun äänestyksessä. Ja sitten teksti, joka saatiin kolmikantaneuvottelusta ulos, se ei ole tyydyttävä. Ja tuen näitä tarkistuksia, joilla pyritään siihen, että kaikki kansalaiset saavat samanlaatuisia tuotteita käyttöönsä. Ja pyytäisit kollegat hyväksyvät nämä tuotteet, koska muuten me joudumme kahden kerroksen Eurooppaan. Tiedän, että tämä jättää meille kyllä nyt hieman ikävän maun suuhun, jos meille jää nämä ero tänne näin. Minä vastustan eroja idän ja lännen välillä. Ja herra Juncker totesi täällä, että Euroopan pitää hengittää molemmilla keuhkoillaan samalla tavoin. Pitäkää tämä mielessänne, kun huomenna äänestätte. Grappini. Kiitokset. Seuraavaksi Krapini, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Hyvät kollegat, on aivan selvää, että meidän on muokattava direktiivejä. Ja tämä muutos itse asiassa koskee neljä direktiiviä epäreiluista käytänteistä, kuluttajan usuojasta, hinnan ilmoittamisesta ja mainonnasta. Suurin osa muutoksista koskee näitä kahta ensin mainitsemaani direktiiviä. Me tarvitsemme samanlaisen laadun kaikkealle sisämarkkinoille. Meidän täytyy kunnioittaa ja arvostaa kuluttajia missä tahansa Euroopassa he sitten asuvat. Muutamia muutoksia tähän on tehty. Ne ovat hyviä, erityisesti kun ajattelen kuluttajan oikeutta peruuttamisoikeuteen ja siihen, että hän voi saa hakea korvausta. Mutta tässä kompromississa ei kuitenkaan ole päästy ihan niihin lopputuloksiin, joita me olisimme halunneet, koska olisimme halunneet, että olisi laatu eroihin saatu saatu selkeämmät säädökset. Artiklaan 6 erityisesti olisi kaivattu muutosta, kun on tehty tällaiset poikkeukset tuohon artiklaan 6. Se on erittäin ikävää, koska se heikentää tuon artiklan täytäntöönpanoa. Tietysti tässä on uudelleen tarkastelulauseke ja sitä voidaan sitten käyttää hyväksi, mutta meidän täytyy nyt sitten miettiä, mikä on järkevämpää. Hylkäämmekö koko tekstin ja sitten odottelemme uudelleen tarkastelulauseketta. Totta kai me haluamme parempaa laatua oiko päätä kuluttajille. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Shoidrova, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, olen vakuuttunut siitä, että nämä direktiivit hyödyttävät kansalaisia. Kansalaisia suojellaan vääriltä toimilta – Kyse on harhaan johtavasta mainonnasta, lippuhuijauksia, kulttuuria urheilutapahtumien yhteydessä. On tärkeää puuttua näihin käytänteisiin ja haluaisinkin kiittää kollega Sena Lovaa siitä, että hän on aina vain jaksanut muistuttaa tästä ongelmasta ja myöskin näistä erinäisistä tapahtumista, jotka täällä on järjestetty. Kollega Juretska, kiitokset myöskin siitä, että neuvostossa otitte asian esille ja kiitokset myöskin komission esi jäsenelle siitä, että olette ottaneet asian pöydälle. Tietenkään tämä on kaukana täydellisyydestä. Meidän täytyy täytyisi panostaa terminologiaan, mutta tietenkin tarkastuslausekkeen avulla voimme kahden vuoden päästä vielä tarkastaa, miten teksti on toiminut. Puutteet voidaan korvata ja kitkeä, niin kuin direktiivitekstissä suoraan sanotaankin, joten mielestäni tämä on askel oikeaan suuntaan. Tarkistukset voin hyväksyä Mikäli ne eivät mene läpi, niin silti voin tekstin hyväksyä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi Borzan, olkaa hyvä minuutti. godina, kada sam počela raditi na Kiitoksia. Muutama vuosi sitten, kun aloitin tämän asian käsittelyn koskien näitä laadultaan eroavia tuotteita, näyttää aika uskomattomalta siitä, että tänä päivänä meillä on edessämme lainsäädäntö, joka voisi kieltää tämän epäreilun käytännön. Tämä oli kuuden vuoden tutkimuksen, keskustelun ja suositusten tulos. Nyt kukaan ei voi enää todeta, että kroatit tai bulgaariat halusivat mikä tästä epäterveellisempää tai huonompilaatuisempaa ruokaa tai elintarvikkeita tai haluaisit käyttää vähemmän hienoja vaatteita. Miljoonille Euroopan kansalaisille tämä on hyvin tärkeä asia. Me tunnemme olevan kakkosluokan kansalaisia. Ja parlamentti pitää osoittaa, että mitään eroa ei ole idän ja lännen välillä, että me olemme yksi yhtenäinen Eurooppa ja me voimme ja meidän pitäisi olla kaikki yhtäläisiä, emmekä voi sallia tällaista käytäntöä. Yhdenvertainen kohtelu on tärkeä, tämä pitää välittää viestinä Eurooppaan. Kiitokset ja Pospisil, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Já jsem také zklamán. Kiitos puhemies. Minäkin olen pettynyt kolmikantaneuvotteluissa saatuihin tuloksiin, koska olen sitä mieltä, että tällä ei nyt käytänteitä paranneta. Laatuerot eivät tällä korjannu, sillä kun on tietty tuotemerkki, käytössä ja sitä kohdellaan näin, miten tässä esitetään, se ei tilannetta ratkaista, ratkaise. Valmistajat suorastaan nauravat nyt meille itse asiassa kukaan ei saa minkäänlaista rangaistusta osakseen, eli tilanne ei tällä tule paranemaan. Minä tukisin pikemminkin sitä, että laatueroasia nähtäisiin epäreiluna kaupan käytänteenä kokonaisuutenaan. Tämä auttaa rikkaita suuria yrityksiä. Ne voivat sitten käyttää lakimiehiä siitä, millä tavalla ne voivat näiden poikkeusten piirissä selviytyä. Tämä on ikävä ja surullista. Tsekin tasavalta on myös tukenut tätä kaupankäyntimenettelyä. Tämä on järkyttävää. Ja näin se, joka tuotteita valmistaa mutta käyttää, ja käyttää samaa nimeä, samaa tuotemerkkiä, mutta toisin valmistusmenetelmin se on huono asia. Sen alovan tekstiä pitäisi tukea. Kiitokset. Näin siirrymme eteenpäin puhujaluetteloon. Ja seitsemän puheenvuoroa. Ensiksi Bushoi, olkaa hyvä minuutti. Hyvät kollegat. And it is not easy. Tiedän, että neuvottelut olivat hankalat ja tasapainon löytäminen oli hankala. Tarkoituksena on vaalia kuluttajan suojaa ja myöskin yritykset huomioida. Mutta kuitenkin nyt on päästy tekstiin, jossa vaadit, viitataan laatueroihin ja jäsenvaltioilla on toimintamahdollisuuksia, mutta meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja se pitäisi näkyä tekstissä. Yritysten toimi, toimet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, varsinkin Keski- ja Itä-Euroopan maissa näin on käynyt. Joten huomisessa äänestyksessä pitäisi tukea Rosaton tarkistukset, koska IMKOssa tästä tekstistä äänestettiin ja tätä tarkistusta hyödyntäen teksti paranisi entisestään. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Se aduc pentru dublu standard. Uh, Ihan sama, mitä olemme sanoneet kahtalaisen laadun tuotteista, olittepa mieltä mitä tahansa, onko idässä asuvien makunystyrät eri tavalla kalibroitu kuin muiden, niin sanoisin tähän kyllä sen verran, että itä-euroopan kansalaiset eivät vain halua enää tyytyä näihin huonoihin tuotteisiin. Me emme voi missään nimessä hyväksyä näitä ala-arvoisia tuotteita. Me olemme kyllästyneet ala-arvoisiin tuotteisiin, ala-arvoisiin ajoneuvoihin, elintarvikkeisiin. Voin vakuuttaa teille, että kaikki eurooppalaiset entistä kommunistimaista olivat 30 vuoden tottuneet laatuun ja demokratian makuun, eikä ala-arvoiseen laatuun. Emme me voi valehdella itsellemme, emmekä hyväksy sitä, että muut valehtelevat meille tuotteet, jotka on tarkoitettu länsimarkkinoille, niiden pitää olla samanlaatuisia kuin niiden, jotka tulevat itämarkkinoille. Me emme ole alempiarvoisia. Kiitoksia puhemies. Kiitos, Marjas. Kiitos, arvoisa puhemies. Kuluttajan suoja tarkoittaa sitä, että ei ole mitään kaksoisnormeja, ettei ole ajatusta kahden, kahdesta eri laadusta. Olipa kyse Euroopan, Itä-Euroopan tai Länsi-Euroopan kuluttajasta, se tarkoittaa sitä, että kuluttajan suojaan liittyy kaupalliseen merkkiin, kun on kyse yrityksistä, jotka toimivat EU-alueella, jotta suojellaan heitä epäluolailta kilpailulta kolmansista maista. Se koskettaa myös kreikkalaisia tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia – ja, jotka käyttävät Makedonia-merkkiä, niin kuin Makedonian viini tai Makedoniasta tuleva halva, ja ne ovat joutuneet epälojaalin kilpailun kohteeksi nyt Skopien taholta, joka käyttää myös Makedonia-nimeä. Se on todellista provoksointia, joka synnyttää sekannusta. Sen takia, arvoisa komissaari Jourova, me toivomme, että komissio tukee euro- kreikkalaisia tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja joissa lukee Makedonia. Se on erittäin tärkeä, vakavasti otettava asia. Zaborska, jäänä lepto. Seuraavaksi Zaborska, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Slovakiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa – tuotteiden laatuerot ovat erittäin tärkeä kysymys. Testit ovat osoittaneet, että monet tuotteet alueellamme tarjoavat tuotteita samalla nimellä, mutta jossa on kuitenkin eri materiaaleja ja se on alhaisempi laatuinen. Tästä on vaikea saada aikaan sopua tietysti, mutta ehdotus, josta äänestetään huomenna, ei mielestäni ole hyvä. Ja täytyy sanoa, että olen aika yllättynyt, että komissio on antanut kaksi lisävuotta tämänhetkisen tilanteen arviointiin ja vasta sen jälkeen, jos ollenkaan, komissio sitten ehdottaa, että kiellettäisiin tällaiset laatuerot. Näitä käytänteitä on olemassa ja kuluttajat pitävät siitä, eli tuen tarkistuksia, joissa kielletään nämä käytänteet. Meidän ei pidä sallia kaksi kaksilaatuisia tuotteita Euroopassa. Kiitoksia seuraavaksi Neko. Kansalaisena, joka tuli jäsenvaltiosta, joka liittyi vasta vähän aikaa sitten, on erittäin tärkeää, että tämä laatuero kysymys löytyy tämän kauden valmiista töistä. Tämä on suuri saavutus sosiaalidemokraateille. Haluaisin onnitella kollegoitani, erityisesti Olgaa, tästä aiheesta. Hänelle on kiitos siitä, että asia on nostettiin esiin Euroopan parlamentissa. Ei ole mitään logiikkaa siinä, että että yhtenäismarkkinalla olisi erilaisia standardeja samanmerkkisille tuotteille. Tämä tarkoittaa, että ei ole tuotteiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, vaan liikkuvuus on selektiivistä. Siksipä äh, vetoan Bulgarian viranomaisiin, että äh, e, äh, toteuttavat tämän direktiivin. Emme voi kymmenen vuotta jälkeenpäin sanoa, että ei ole laatueroja Euroopan unionissa. Kiitos sitten seuraava. Edustaja Chukan. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tietyt äh, määräykset Daltonin mietinnössä eivät ainoastaan ovat sellaisia, että ne pyyhkivät ainoastaan pois sen työn, joka minä ja kollega Borsan ja Senhalova ovat tehneet viimeisinä vuosina laatuerojen suhteen. Eurooppalaiset ja kaikki euro, romanialaiset ja kaikki Euroopan kuluttajat, miksi kansalaisia kohdellaan eri tavoin. Jos arvoja arvomme ovat, että meitä pitäisi kohdella samoin. Niin Eurooppa ei kuitenkaan kohtele meitä sanoin. Kansalaiset, jotka äänestävät meidät tänne, uskovat siihen, että me puolustamme heidän etujaan. Nyt puolustamme ainoastaan suuryritysten etuja. Minusta on häpeällistä, että romanialaisia kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Kauppiaan oikeus sopeuttaa tuotteita, jotka ovat saman merkin alaisia eri maantieteellisillä markkinoilla on minusta häpeällistä. Kiitos sitten Poltsa, kaksi Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Kdo z nás by preferoval. Kiitos. Kuka meistä olisi harunnut tuote, jäätelöä, joka oli, olisi valmistettu useista eri raaka-aineista tai sitten, että kaikki olisi kirjattu tuotepakkauksen. Nämä ovat meille tuttuja tuloa tilanteita. Meillä on juomia, jotka tulevat monista eri maista. Nämä epäsäännöllisyyksistä pitäisi päästä eroon. Kiitän kollega Senalovaa ja kaikkia muita kollegoja, jotka ovat taistelleet yhdenvertaisten oikeuksien puolesta. Kaksoislaatu ei voi olla todellisuutta EU:ssa, se on sisämarkkinoiden vastaista. Ei meillä voi olla kaksi, kahden kahden laatuluokan tuotteita eurooppalaisille. Sen takia me haluamme estää tämän kahden laatuluokan todellisuuden. Minä tuen tarkistuksia Valitettavasti Tsekin hallitus tuki, komprom, tuki kompromissia, joka antaa määritelmälle paljon laajemman merkityksen ja minä tuo, toivon, että nämä tarkistukset eivät mene läpi. Kiitoksia. Menettelymä on päättynyt, eli nyt sitten komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážené Arvoisa puhemies, hyvät naiset, hyvät herrat ja hyvät edustajat. Minulla on, minä haluan tässä loppupuheenvuorossani puhua äidinkielelläni tsekiksi. Siihen löytyy hyvä syy. Mielestäni se ajatus, kun puhutaan elintarvikkeiden kahdesta laatuluokasta, on niin tärkeä asia, koska tsekin kansalaisena olin erittäin vihainen nähdessäni, että minun maassani – markkinoille tuodaan alempiarvoisia elintarvikkeita verrattuna muihin EUn jäsenmaihin. Minä olen, minä olen osallistunut useihin maatalousneuvoston kokouksiin, olen käynyt monissa EU-maissa, olen kuullut paljon paljon epäilyjä siitä. Kyllä, kyllä, ongelmahan on olemassa mutta samanaikaisesti epäillään onko sen vakavuutta, sen laajuutta. Ja sitten kuulen tässä parlamentissa esimerkiksi eh, eri edustajien äänenpainoja, jotka selittävät korkealla äänellä, että ongelma on olemassa. Se ei ole minkäänlainen keksintö joltakin, jolle mitään muuta tekemistä toimin, toimistossa. On kuultu myös paljon muuta tämän asian tiimoilta. Tänä päivänä me olemme esän, esittäneet direktiivin, jossa sanotaan selkeästi, että ongelma on olemassa. Puhutaan epälojaaleista kaupallisista käytänteistä tässä direktiivissä ja mm, kahdeksan jäsenvaltiota ovat käyttäneet erilaisia menetelmiä. Siellä on, on ollut aika kovia menetelmiä, on ollut teollisuuden, maatalous, metsätalouden edustajia. Usein on tehty testejä eri tavalla, ei pidä sekoittaa kaalia ja porkkanoita, niin kuin meillä sanotaan me olemme investoineet metodologiaan, me nyt testaamme toista vaihetta tuotteista, joita on valittu jäsenmaissa. 30 prosenttia tuotteista ovat hyvin erilaisia keskenään. Me olemme samanaikaisesti valmistaneet tarkistusmenetelmiä maataloustuotteissa ja markkinoinnissa mutta me emme ole voineet pakottaa jäsenvaltioita hyväksymään tiettyjä tarkastusmenetelmiä. Se, missä me nyt olemme tänä päivänä, menetelmä on valmis, se on pöydällä ja me voimme sanoa, että tämän metologian myötä me voimme työ, tehdä työtä. Mitä tulee teidän esittämiin argumentteihin? jos puhutaan esimerkiksi suklaasta, jäätelöstä, ja niin edespäin, ne ovat nimenomaan asioita, joihin me olemme keskittäneet ketjumme ja jossa meidän pitää luottaa tarkastuksiin, kun otetaan koenäytteitä enemmän kaaka, vähemmän kaakaota esimerkiksi suklaassa, silloin on kyse väärennetystä tuotteesta. Se pitää poistaa markkinoilta ja niin edespäin. Tämän tyyppisiä tarkistuksia me olemme aset, sisällyttäneet tähän direktiiviin ja sen pitäisi herättää enemmän luottamusta kansalaisissa ja myös niissä, jotka valvovat markkinoiden toimintaa. Me voimme tutkia tapaus tapaukselta näitä, jotta tätä direktiiviä sovelletaan asianmukaisesti. Edustaja Pospisil puhui aika epämääräisesti juridisista käsitteistä. Jokainen lainsäädäntöpäätös on sisällöltään sellainen, että taistellaan eri tasoisia laatuluokituksia vastaan. Tässä direktiivissä ei puhuta vain elintarvikkeista, siinä puhutaan myös tuotteista yleisluontoisesti. Minä komissaarina, jonka vastuualueeseen kuuluu kuluttajien suojelu, se, se koskettaa kaikkia tuotteita myös esimerkiksi autoja, kosmetiikkaa, hajuvesituotteita. Kirjo on hyvin laaja. Sen takia meidän pitäisi määritellä, mikä on epälojaali kaupallinen käytänne. Meidän pitää luottaa valvonta, tarkastus keskuksiin, että ne pystyvät paikantamaan nämä tapaukset ja sanktioida ne tapaus tapaukselta. Minä totta kai valvon sitä, mitä tapahtuu minun maassani, ja jotta maatalousministeriö pystyisi todella ottamaan mittaa tästä ongelmakentästä. Markkinoiden, markkinavalvontaa pyritään myös tukemaan kansallisella lainsäädännöllä, jotta kaikkea voidaan lähteä toteuttamaan käytännössä Vuosi sitten myös me puhuimme myös siitä, miten me saamme kansalaiset kuuntelemaan tätä asiaa aktiivisemmin ja haluamme kansalaisten tulevan aktiivisemmin mukaan tähän toimintaan, vaikka ihmiset ovat vihaisia. Tän producent. Mutta kun on kyse vähittäiskauppiaista, he eivät välttämättä tiedä, että tuotteessa voi olla erilaisia ainesosia, mutta me emme voi pakottaa vähittäiskauppiaita lähtemään siihen, että poistetaisiin rysäyksellä kahden laatiluokituksen tuotteet. Miksi me, mutta me emme kuitenkaan halua huijata kuluttajia, kun on kyse tuotteista. Eihän sitä voi perustella mitenkään. Ei näin pidä toimia. Ja toivon, että tarkastuksissa on, on sama asennoituminen. Mitä minun tulee, minä ehdotin tiukempaa lainsäädäntöä. Tämähän on tietysti kompromissi, koska me saimme eh, eh, enemmistö jäsenvaltioista vastusti tätä. Me halu, minä haluaisin, että jäsenvaltioissa ei olisi tätä kahden laatuluokituksen tai kahden laadun tavaroita. Meidän pitäisi lähteä rohkeasti suorittamaan tarkastuksia ja valvontaa. Ja sen pitäisi olla yh, sopusonsa direktiivin kanssa – ja, ja meidän pitää tiedottaa enemmän kansalaisille ja myös vähittäiskauppiaille, jotta he tarkastaisivat, katsoisivat, reagoisivat tarkemmin, mitä tuotteet sisältävät, mikä on niiden sisältämä informaatiota, informaatio. Ja miten me voimme myös seurata tilannetta. Lainsäädäntö on hyvin hedelmällistä, se varmasti tulee kantamaan hedelmää mutta on olemassa mahdollisia puutteita tietysti tässä lainsäädännössä. Sen pitäisi olla tiukempi. Nyt on koittanut hyvä hetki. Jos tämä lainsäädäntöteksti vedetään pois, niin meillä ei olisi yhtään mitään. Ja tilanne on se, että me haluamme keskittyä tähän samaan ongelmaan parlamentissa ja komissiossa. Ja tässä minä teen ihan henkilökohtaisen kommentin. Käytin koko luomisvoimani ja koko raivon puuskani tähän, kun haluan suojella eurooppalaisia kuluttajia. Ja mm, tämä hanke ei ollut ihan selvä alusta asti, että minä olin vastuullinen hoitamaan tätä ongelmavyyhteä, mutta tilanne oli suotuisa tuolloin, että piti lähteä piti käydä käsiksi töihin ja uudelleen laatia teksti. On mahdollista tehdä työtä, löytää kompromissiratkaisu. Minusta ei, ei se ole mikään ratkaisu sanoa, että eroja on idän ja lännen välillä. Ei, minä, minä vastustan tämänkaltaista argumentointia samoin kuin, että sanottaisiin, että – Eh, jos puhutaan Itä- tai Keski-Euroopasta, että se olisi Euroopan roskakori. Ei tämän kaltaista saisi enää kuulla eikä sellaista enää sanoa. Pyydän anteeksi, että olin näin runsas sanainen ja uskon, että kun on kyse kompromissista, niin varmasti parlamentti hyväksyy tämän. Kiitoksia. Sitten Dalton, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Äh, tämä on suuri asia mutta 90 prosenttia puheenvuorosta on käsitellyt yhtä asiaa ja olen samaa mieltä siitä, mitä monet teistä ovat sanoneet laatueroista. Siksi olemme saavuttaneet paljon tästä. Tämä on läpimurto sopimus äh, tässä asiassa, mutta minä en ymmärrä, miksi kollegat haluavat kaataa koko sopimuksen kaiken, koska emme saaneet äh, läpi mahdotonta vaatimusta. Ei ole hyväksyttävä, että äh, vaaditaan samaa, äh, sama kaikissa maissa. On erilaisia makutottumuksia eri maissa, erilaisia raaka-aineita. Annanpa tästä esimerkiksi. Coca-Cola äh, Yhdys, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdään ähm, ruokosokerilla ja Belgiassa se tehdään juurikassokerilla. Ketä tässä nyt syrjitään? Tiedän, että teidän huolenne on Itä-Euroopassa. No yksi esimerkki on glukoosi, jota tuotetaan Itä-Euroopassa. Sitä käytetään myös Yhdysvalloissa, jota minä nyt kysyn sitten, että mikä on paras tuote, ketä syrjitään. Koska jos hyväksymme tämän tarkistuksen, sitten tämä on tehtävä jokaisen tuotteen kohdalla EU-ssa. Niitä on miljoonia. Se on täysin mahdotonta. Ei ole myöskään mahdotonta hyväksyä tätä tarkistusta ja mennä takaisin neuvottelun pöytään. Neuvottelupöytä ei enää ole. Neuvo- Neuvosto ja komissio ovat sanoneet selvästi, että he ovat antaneet kaiken, minkä voivat antaa. He ovat antaneet paljon. Aika on nyt kulunut. Heille on nyt ihan selvää, että ei ole mitään järkeä komissiolle ehdottaa mitään, koska Euroopan parlamentin kanta on epärealistinen, sitten meillä ei ole sopimus ta. Ja sitten menetämme kaiken sen, mitä, mitä saavutimme. Esimerkiksi vetäytymiskielto, väärät arviot, avoimuus hintojen vertailussa ja rangaistukset. Eipä heitetä kaikkea tätä pois. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä toimistossani niin tämän puolesta. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi esityslistalla on Ajuson mietintö elintarvikeketjuun sovellettavan EUn riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys. Ajuso, saa neljä minuuttia, olkaa hyvä. señor presidente arvoisa puhemies hyvä komission jäsen minusta on erittäin miellyttävää että kaksikymmentä vuoden jälkeen parlamentissa viimeinen puheenvuoroni on esittelijänä kun puhun elintarvikeketjusta ja sen yhdistämisestä yhdenmukaistamisesta. kaksikymmentä vuotta olen seurannut hullun lehmän tautia ja sen jälkeen olin vastuussa elintarviketurvallisuudesta Espanjassa olen aktiivisesti osallistunut tämän EFSAn asetuksen laatimiseen. Olen kaikkien vuosien aikana keskeyttämättä osallistunut kaikkien elintarvikelainsäädäntöön. Tänään voin sanoa, että, että tiedän asiat perin juurin. EUlla on ehkä maailman tiukin elintarvike lainsäädäntö ja se on aina viitekehus elintarviketurvallisuudessa. Voin sanoa, että meidän elintarviketeollisuutemme on loistava, innovoiva ja kilpailukykyinen. Ja voin sanoa, että EFSA minä olen EFSAn yhteyshenkilö täällä, kehittää loistavaa työtä, kun se pyrkii, pyrkii pääsemään tekemään elintarvikealalla sopimuksia mutta kuitenkin pitää päivittää asetusta, joka on vuodelta 2002 ja ainoastaan, että aika on osoittanut ne kohdat, joita voidaan parantaa, varsinkin myös sen jälkeen, että EUn kansalaiset joka kerta ovat enemmän kiinnostuneita näistä hankkeista, kun puhutaan siitä, miten määritellään elintarvikeketjussa olevat riskit ja riskinarvioinnit ja kuinka tieteelliset tutkimukset ovat avoimia, miten päätöksiä tehdään. Minun pitää vain valittaa, että tässä lainsäädäntö on tehty vähän kiireellisesti, hätiköidysti tietysti ei ole otettu aikaa keskusteluun ja se on saanut suunnatonta mediaattista huomiota, joka nyt ei ole parasta aina. Parlamentti voisi laatia parempaa lainsäädäntöä, ei pidä olla niin voisimme olla paljon avoimempia. Me saa unohtaa, että meidän elintarviketurvallisuussysteemin ja miten me määrittelemme riskit, se on, se on meidän se on toimiva viranomainen. Haluan kuitenkin sanoa, että kuinka tärkeä tämä sopimus on, olemme päässeet. Olen sitä mieltä, että olemme päässeet tavoitteeseen, koska me haluamme turvata päätöksentekoprosessin, joka perustuu tieteelliseen toteamukseen. Meillä on eli erittäin korkea turvallisuuden taso EU:ssa. Samanaikaisesti uskon, että voimme myös synnyttää luottamusta mm, julkisesti, kun tehdään päätöksiä, jotka olisivat mahdollisimman avoimia. Jos me haluamme enemmän avoimuutta, kansalaisten pitää saada välittömästi tietää tieteellisistä tutkimuksista, mitkä ovat saaneet myös auktorisointiluvan informaatio. Julkaistaan sillä hetkellä, kun lähdetään soveltamaan soveltamaan päätöksiä, koska se on validoitu ja se on hyväksytty. Avoimuudessa on, avoimuudella luodaan tietokantapohja ja siinä ovat kaikki ne tutkimukset, jotka ovat, jos, joihin on pyydetty auktorisointia. Tämän lisäksi ne yritykset, jotka, täyttävät nämä, jotka eivät täytä velvoitteita, voivat saada ra- rangaistuksia. Me olemme myös päässeet siihen, että olemme löytäneet hyvän tasapainon avoimuuden ja teollisuuden intressien kanssa, jotta voimme edistää innovaatiota tarvikesektorilla EU-ssa. Toisin sanoen, me jaamme tietoa ilman, että vahinkoitamme tekijänoikeuksia, te- teollisia tekijänoikeuksia. Tämän lisäksi olemme vaat- vaatineet, että tätä tietoa käytetään eh, kaupallisiin tarkoituksiin, eivätkä ne ole epäoikeudenmukaisia ja siinä on myös turvalausekkeita julkaisuuden, julkaisemisen kannalta. Mitä tulee sitten EFSAan, minä olen erittäin iloinen kahdesta syystä. Ensinnäkin tästä lähtien parlamentilla on kaksi edustajaa ja tämän lisäksi tullaan lisäämään jäsenvaltioiden osallistumista teknisiin ja tieteellisissä valiokunnissa ja työryhmissä. Eli silloin osallistuvat paljon enemmän tieteellisiin lupaprosesseihin. On tärkeää, että valmistusprosessi tai tuotantoprosessi lisääntyy myös luottamuksellisuus. Myös on välttämätöntä säilyttää se, että innovatiiviset ideat sisällytään luottamuksellisiin tietoihin. Mikä on positiivista tässä riskinarviointisopimuksessa? Siinä tuodaan tieteellisyys hyvin voimakkaasti esille, mutta avoimuus päätöksenteosta tulee erittäin vahvasti esille. Olen pahoillani siitä, että emme ole hyväksyneet tätä samaa, mm, samaa prosessia kemiallisissa tuotteissa ja lääketieteellisissä tuotteissa. Kiitos teidän tarkkaavaisuudestanne. Σας Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Katainen, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, jäsenet. EU on ylpeä siitä, että sillä on kaikkein tiukin elintarviketurvallisuusjärjestelmä maailmassa. Yritykset ovat kiinnostuneita elintarvikeista ja kansalaiset ymmärtävät, riskinhallintaan ja riskinarviointiin liittyviä päätöksiä. Eli ei ole yllättävää, että eu kansalaiset ovat halunneet saada lisätakeita elintarvikkeiden turvallisuudesta. Kun nyt katsotaan elintarvikelainsäädäntöä ja kansalaisaloitetta, tämä on tästä osoitus. Mutta aluksi haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Toimielinten välisten neuvotteluiden menestys liittyen asetukseen, joka koskee EUn riskinarvioinnin avoimuutta ja kestävyyttä elintarvikeketjussa, se on tärkeä askel eteenpäin. Parlamentti ja neuvosto ovat sitoutuneet tähän tärkeän kysymykseen avoimen ja rakentavan keskustelun jälkeen aikaan on saatu väliaikainen sopimus ennätysajassa kymmenessä kuukaudessa. Ja väliaikainen sopimus avoimuussäännöistä on tärkeä askel eteenpäin, kun ajatellaan kansalaisten odotuksia suuremman avoimuuden suhteen elintarvikeketjun riskinarvioinnissa. No, kerron nyt lyhyesti tavoitteistamme. Väliaikainen sopimus on keskittynyt avoimuuteen. Suurempi avoimuus riskinarvioinnissa vaikuttaa elintarviketurvallisuuden paranemiseen Euroopassa. Kuluttajien luottamus lisääntyy riskinarviointiin ja näin voidaan varmistaa, että EFSA on vastuullisempi kansalaisten suuntaan sopimuksessa on nyt velvollisuus julkistaa kaikki tieteelliset tutkimukset. Ja tämä tehdään riskinarviointiprosessin alkuvaiheessa sen jälkeen, kuin hakemus on hyväksytty. Tämä avoimuus liittyy muihin toimiin, julkiset kuulemiset ja tutkimukset Tällä tavalla voidaan tukea hakemuksia, kun haetaan autorisaatiota tietokannasta, joka perustetaan EFSAn alaisuuteen. Näillä toimilla voidaan varmistaa, että EFSA saa käsiinsä tärkeitä tieteellisiä tietoja ennen kuin se laatii tieteellisen lausuntonsa. Kansalaisten valvonta myöskin osoittaa, että kuluttajien luottamusta voidaan parantaa riskinarviointiprosessin. Väliaikaisessa sopimuksessa on myöskin todettu, että meidän täytyy ylläpitää EUn elintarvikealan kilpailukyky. Väliaikaisessa sopimuksessa on turvalausekkeita, joilla voidaan suojella esimerkiksi luottamuksellista tietoa. Niin ikään väliaikaisessa sopimuksessa noudatetaan tämänhetkisiä teollisia tekijänoikeustietoja. Tällä tavalla voidaan lisätä innovointia, mutta tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan eurooppalaista tuoteturvallisuutta globaalisti. PK-yritysten osalta EPSA voi antaa neuvoja hakemusten osalta. Näin voidaan paremmin ymmärtää hakemusprosessi ja näin helpotetaan elämää innovoijien osalta. Jotta avoimuus olisi vielä suurempaa, jäsenvaltioiden jäsenvaltiot ovat edustettuina EFSAn johtokunnassa. Ja siellä on myöskin kaksi jäsentä, jotka Euroopan parlamentti on nimennyt. Kuten tiedätte, tämä on erilainen kuin parlamentin, neuvoston ja komission lähestymistapa virastojen osalta. Tämä päätös tehtiin vuonna 2012 ja komissio toimittaa lausunnon Euroopan parlamenttiin, jossa sitten pahoitellaan tätä poikkeamaa. Emme halua vaarantaa EFSAn riippumattomuutta ja jäsenvaltiot ovat mukana toiminnassa ja varmistavat sen, että asiantuntijoita on mukana EFSAn paneeleissa. Meidän pitää viestiä selkeästi riskeistä kansalaisille ja väliaikaisessa sopimuksessa tämä on todettu ja meidän täytyy parantaa viestintää riskeistä. Meidän pitää luoda kunnollinen riskeistä viestintästrategia strategia näin viesti on selvä, ymmärrettävä ja johdonmukainen, riippumatta siitä, tuleeko se komissiolta, EFSalta vai jäsenvaltioista. Puhemies, parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä toiminnastanne ja siitä, että olemme saaneet aikaan tämän väliaikaisen sopimuksen. Ja odottelen sitten äänestyksen myönteistä tulosta. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten kalatalous valiokunnasta Sera Santos, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin nyt jo kiittää ja onnitella kollegaa erinomaisesta työstä. Haluaisin kiittää kaikkia osallisia, erityisesti esittelijää olen pahoillani, etten voi keskittyä niin kaikkiin moni myönteisiin asioihin tässä, mutta minulla on vain yksi minuutti aikaa. Elintarvikkeiden tuotanto, jotka, elintarvikkeiden, jotka tulevat meristä ja valtameristä, niitä ei vielä aseteta samalle tasolle maataloustuotteiden kanssa. EFSAn äh, hallintoneuvostolla ei ole edustajaa kalastukselle ja tämä asia on siksikin niin tärkeä, että 70 prosenttia elintarvikkeista, joita käytetään Euroopan unionissa, tuodaan kolmansista maista, joissa on taattava, että että ne vastaavat samoja korkeita tuotanto- ja avoimuusstandardeja. Lisäksi valtamerien pitäisi taata tasapainoinen mm, Äh, ravinto maapallolla, jossa äh, ylipainosta on tulossa äh, suuri ongelma. Se aiheuttaa enemmän kuolemantapauksia kuin nälkä. Kiitos sitten poliittisten ryhmien edustajat ja kansanpuolueesta. Puolitoista minuuttia Dylaja, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puhemies, hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Tämän lainsäädäntökauden aikana olemme nähneet, kuinka paljon tuholaiskasvinsuojelumyrkkyä aineet, lupamenettelyt, elintarvikekysymykset ovat erittäin arkipäiväisiä asia kansalaisten elämässä. Mä nyt meidän, he haluavat tietää, miten eurooppalainen järjestelmä toimii ja meidän täytyy lainsäätäjinä vastata näihin kysymyksiin. Meillä on teksti edessämme ja se vastaa suurilta osin tähän ongelmavyhteen. Menetelmistä tulee selkeimpiä ja avoimempia. Sen myötä toivottavasti voimme myös palauttaa luottamuksen kansalaisten suuntaan ja myös, että he luottavat meihin päätöksenteossamme. Keskeinen kymmys on tietysti se silloin, kun julkaistaan tietoja kun pyrimme avoimuuteen ja kun me haluamme innovoida EUn sisällä, me haluamme tasapaino, mikä ei ole aina niin helppo asia saavuttaa. Me pitää muistaa yrityksemme ja pk-yrityksemme, jotka taistelevat maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa. Meidän pitää aina pysyä etujoukossa, olla siellä ensimmäisenä, kun me puhumme innovaatiosta. Minä haluan kiittää Pilar Rajusoa ja kaikkia varjoesittelijöitä. Toivon, että ennen kuin tämä lainsäädäntökausi viime, viimeisen kerran haluaisin kertoa ja toivoa, että meidän päätöksemme perustuisivat aina tieteellisiin tukeviin perusteluihin. Se on ainut tapa, millä saamme kiistämättömästi etua. Emme liikaa ruokkisi elintarvikkeisiin liittyvää pelkoa ja ettei tästä tulisi poliittista politikointia. Meidän virastojemme täytyy toimia hyvin ja riippumattomasti. Ja, ja kun on kyse eurooppalaisesta elintarviketurvallisuusvirastosta, se on keskeisessä roolissa tässä. Kiitoksia. Ja sitten sosialisteista Dalli, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia, puhemies. Muistamme kemikaaliskandaalin, kun glyfosiittipohjaisia tuhoismyrkkyjä haluttiin saada hyväksytyksi. Siitä puhuttiin paljon ja tämä lainsäädäntö oli vastaus skandaaliin. Ja tämä oli aloite, joka osoittaa, että Euroopan unioni kuunteli kansalaisia ja Euroopan